Hello. Hello. E, wznawiam posiedzenie. E, witam wśród nas pana przewodniczącego. E, näin avaamme istunnon uudelleen ja haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mutta ennen kuin aloitamme kyselytunnin, haluaisin kertoa vielä teille, että eilisen kokouksen pöytäkirjat ovat jo saatavilla. Haluaako joku vastustaa tai esittää kommentteja pöytäkirjoihin, jos kukaan ei niitä asetu vastustamaan, ne ovat hyväksytyt näin. seuraava esityslistan kohta siis on komission puheenjohtajan kyselytunti. Olkaa siis jälleen kerran tervetuloa.